Toivoisin kyllä, että neuvostokin sen hyväksyy niin, että kaikki voivat sanoa, että me olemme tehneet hyvää työtä. Vielä kerran kiitos kaikille. Kiitos esittelijä. Keskustelu asiasta päättyy tähän ja huomenna kello 12 äänestetään tästä mietinnöstä. Sitten siirrymmekin toiseen kohtaan, seuraavaan kohtaan esityslistalla. Siinä on kyse suullisesta kysymyksestä komissiolle ja aihe on yksityisoikeuden alaa koskevan yleissopimuksen alaan liittyvä 83. maan mukaan liittyminen vuonna 80 tehtyyn yksityisoikeuden alaa koskevan yleissopimuksen kansainvälistä lapsikaappauksesta ja liittymisen hyväksyminen. Ja Reding, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Puhun oikeusvaliokunnan puolesta mitä Haagin sopimukseen tulee vuodelta 1980, on erittäin merkittävä siksi, että sievutut lapset voidaan palauttaa välittömästi. Ja komissio on aivan oikein eh, sitä mieltä, Marokko, Venäjä, Andorra, Seychellet, Albania, Gabun, Singapore ja Armenia. Että niiden tulisi olla opan toimivallan alaisia. Ja myös tuomioistuin on tehnyt selväksi, että kun toimitaan EUn alueella, niin puhutaan EUn toimivallasta ja myös ulkosuhteissa se on EUn toimivaltaan. Meillä on Bryssel 2a-asetus, jossa käsitellään muun muassa vanhempien vastuuta ja avioliittokysymyksiä selvitetty, että sekin on EUn toimivalta. Kun puhutaan kansainvälisistä lasten kaappauksista, niin yksinomainen ulkoinen toimivalta on Euroopan unionilla. Neuvoston täytyy liikkua tässä tärkeässä kysymyksissä ja myös Euroopan parlamenttia täytyisi konsultoida. Kansalaiset ovat meidät valinneet ja me joudumme kohtaamaan nämä ongelmat. Euroopan parlamentti käsittelee kansalaisten huolia. Ja juuri valiokunnan näkökulmasta ei ole mitään syytä sille, miksi nämä maat eivät voisi liittyä. Lapsen etu on aina etusijalla. Ei tässä pitäisi ottaa mitään kansallisia intressejä huomioon. Komissiolle kysymys, miksi neuvosto estää tällaisen päätöksen? Näiden kahdeksan maan liittyminen on erittäin tärkeää. Se, miten tärkeää se on, näyttää monet traagiset tapaukset. Esimerkiksi yksi lapsen kaappaus Itävallassa, josta minäkin tulen. Tässä ei ole kysymys suhteesta kolmanteen maahan, mutta kuitenkin tämä on hyvin traaginen tapaus. Oliver on isänsä luona Tanskassa. Äiti ja isovanhemmat ovat huolissaan Itävallassa siitä, että Oliver ei pääse takaisin Itävaltaan. Tässä on kaksi eri tuomiota Tanskasta ja Itävallassa liittyen lapsen kaappaukseen. Haagin sopimusta ei voida käyttää, koska Tanskan tuomioistuin ei ole katsonut, että isä on siepannut lapsen, mutta tämä koskee myös Bryssel 2a-asetusta, koska tämä ei sido Tanskaa. Ja liittyen juuri Venäjään ja Marokkoon, niin monella on perhesuhteita näihin maihin EU-jäsenvaltioissa ja näihin kysymyksiin voitaisiin puuttua paremmin, jos ne liittyisivät. Oliverin tapaus näyttää, että kahdeksamaan liittyminen on tärkeää lasten hyvinvoinnin kannalta. Kiitos kollega tämän suullisen kysymyksen esittelystä. Ja nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Um, kiitos puhemies ja kiitos juuri valiokunnalle siitä, että tämä tärkeä asia otettiin esille. Meidän tiedämme, että lapsikaappaus vanhemman toimesta on todellinen tragedia, josta on usein todella merkittäviä pitkän aikavälin seurauksia lapsille ja siksi sen ennaltaehkäisy pitäisi ottaa EU-politiikan eh, tähtäimeksi, jotta voitaisiin puolustaa lapsen oikeuksia. Tarvitaan monenlaisia sääntöjä lasten suojelmiseksi. EU on täysjäsen Haagin yleissopimuksessa ja sen takia me tuemme vuoden 70 lapsen kaappaussopimusta ja pyydetään, että kolmannet valtiot liittyisivät sen mukaan. Tällä hetkellä tässä on 87 sopimusosapuolta. Haagin yleissopimuksessa, mukaan lukien kaikki EU-jäsenvaltiot. Yleissopimuksen pohjalta tehdään yhteistyötä sopimuspuolten välillä, jotta voitaisiin palata siihen tilanteeseen, joka vallitsi ennen väärin pois siirtyä lasta, mutta tätä ennen tarvitaan hyväksyntä ja tätä varten komissio esitti viime vuonna ehdotuspaketin, jotta voitaisiin hyväksyä kahdeksan uutta sopimuspuolta tähän sopimukseen. Tässä on avain kumppaneita, kuten Venäjä ja Marokko näiden joukossa. Näiden ehdotusten hyväksyminen varmistaisi sen, että kaikki jäsenvaltiot voisivat käyttää mekanismeja kaikkien sopimuspuolten kanssa hyvin konkreettisissa lapsikaappaustapauksissa. Ja tämä olisi lasten etujen mukaista ja näin myös huomioitaisiin se, että toimitaan yhtenäisesti, kun unionia ulospäin edustetaan. On todella harmillista, että tämä asiakokonaisuus ei ole neuvostossa melkein vuoteen edennyt mihinkään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Singaporen liittyminen on hyväksytty 10 jäsenvaltion toimesta, Marokko 14, Seychellin 18 jäsenvaltion toimesta, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että kun pitkään on edistetty Venäjän liittymistä ja kun vihdoin Venäjä on vakuutettu liittymisestä, niin nyt Euroopan unioni ei kuitenkaan kokonaisuudessaan kykene hyväksymään tätä mukaan liittymistä ja Venäjän viranomaiset tietysti ottaa tämän esille jatkuessa korkean tason tapaamissa, mitä meillä heidän kanssaan on. Minusta on todella harmista, että jäsenvaltiot tahdonilmaista huolimatta eivät toistaiseksi ole osoittaneet sitä poliittista tahtoa ja ymmärrystä, jota tarvitaan, jotta voitaisiin puuttua tämän hetkiseen sirpautuneeseen tilanteeseen kansainvälisissä lapsioikeuskysymyksissä, lapsikaappauskysymyksissä. Ja ehkä joudumme pyytämään, että tuomioistuin ottaisi kantaa tähän instituutioiden väliseen ristiriitaan, joka liittyy toimivaltaan, ja tällä olisi todella huonoja seurauksia. Haluaisin kiittää esittelijä Lichtenbergeriä siitä, että hän on tukenut komission ehdotusta ja juuri valiokuntaa kokonaisuudessaan, koska se on asia edistänyt. Me haluamme kaikki nyt kiireellisesti välttää tällaiset lapsikapaustapaukset ja vähentää myös se sitä oikeudesta epävarmuutta, joka koskee eh, perheitä siksi, että meillä on olemassa yhdenmukaisia toimintatapoja EU-ssa. On todella harmi, että tässä nyt taistellaan menettelyistä eikä taistella lapsen oikeuksien puolesta. Uh, Kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Ja nyt sitten Angelilli, olkaa hyvä signor presidente voglio ringraziare anch'io la relatrice. Kiitos puhemies. Minäkin kiitän esittelijää ja varapuheenjohtaja Redingiä. Otetaanpa lähtökohdaksi se tosiseikka, että viime vuosina Ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt huomattavasti ja sen myötä myös rajat ylittävät avioliitot ja avioerot ja avio, äh, asumuserot tällaisten parien välillä on, ovat lisääntyneet. Noin puolet monikansallisista avioliitosta päättyy avioeroon tai asumuseroon. Ja jos puolisoiden välillä on vaikeuksia ja kiistoja, niin lapset joutuvat usein kantamaan seuraukset. Ja tästä aiheutuu se, että eivät pelkästään vanhemmat, vaan myös kaksi jäsenvaltiota, kaksi valtiota ja kaksi oikeusjärjestystä taistelevat toisiaan vastaan. On olemassa yleissopimus, jonka 87 jäsenvaltiota ja niiden mukana kaikki EU-jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. Se on yksi tärkeimmistä monenvälisistä instrumenteista, joita meillä on lasten suojelemiseen. Monenvälisessä sopimuksessa on määritelty kriteerejä, etenkin sellaisia tilauks- tilanteita varten, joissa on olemassa vaara, että lasta ei palauteta siihen maahan, jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka. Näistä lapsista on usein vaarassa tulla vanhempien avioliiton kariutumisen todellisia uhreja. Kahdeksan valtiota on nyt kyseessä sellaisia, joiden liittymisen sopimukseen neuvosto on jumiuttanut. Esimerkiksi aivan äskettäin meillä oli tuore tapaus lapsikaappauksesta – ja siinä mukana oli Venäjä, siis yksi näistä kahdeksasta valtiosta, josta tänään puhutaan. Ja osallisina olivat siis Venäjä ja yksi EUn jäsenvaltio. Kaikissa jäsenvaltioissa ollaan sitä mieltä, että perheet ovat yhteiskunnan kulmakiviä ja siksi perheitä pitäisi etenkin kriisien hetkellä tukea erityisesti. Siksi meidän on suojattava lasten etua, sillä se menee kaiken edelle. On varmistettava, että tällaiset asiat ratkotaan nopeasti, sillä jos näin ei käy, niin se estää Euroopan unionin toiminnan sujumista, mutta ennen kaikkea silloin lasten, lapsilta evätään oikeuksia. Ja siksi Euroopan parlamentti on toiminut välittäjänä neljässä kansainvälisessä lapsikappausasiassa, sillä kaikkihan me tiedämme, että on hyvin paljon vastaavia tapauksia, joissa kyse on oikeudellisesta epävarmuudesta ja siitä, että asianosaiset eivät tiedä, mitä oikeuksia heillä esimerkiksi on. Koska liberaalien puolesta puhuja edustaja ei ole voinut olla paikalla täällä jostakin syystä, niin seuraavana puheenvuoron saa edustaja Lichtenberger. Äh, Kiitos. Neuvosto viivyttelee tässä ja se tulee tuomita. Lasten kaappaaminen on traumaattinen elämys lapsille joka tapauksessa, mutta usein myös toiselle vanhemmalle tai vanhemmille. Ja kaikki varmasti ovat samaa mieltä, että oikeudellisia mahdollisuuksia tulisi parantaa niin, että lapsi saadaan palautettua tavanomaiseen ympäristöönsä. Hagin yleissopimus on tällainen sopimus, joka puolustaa ja suojelee lapsia ja joka antaa apua kahden välisissä tapauksissa. Nyt meillä on kaksi osapuolta jonottamassa Venäjä ja Marokko. Tässä yhdessä on ollut aina suuria ongelmia, dramaattisia tapauksia mitä sopimuksiin tulee. Me voisimme helpottaa tilannetta osapuolten välillä jo huomenna, jos neuvosto, sanotaan tämä selkeästi, ei pelaisi tällaista valtapeliä sopimattomassa tilanteessa. Neuvosto ei halua, että Euroopan parlamentti osallistuu keskusteluun. Neuvosto ei pääse sopuun tietyissä kysymyksissä ja pitkät neuvottelut Venäjän kanssa eivät johda mihinkään ja me emme voi antaa sitä apua, jonka me voisimme antaa, jos Haagin yleissopimus olisi voimassa näiden valtioiden kanssa. Olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka paljon lapsia ja osapuolia on joutunut kärsimään tämän viivyttelytaktiikan vuoksi. Käännänkin tässä neuvoston puoleen. Sen täytyisi estää muita päätöksiä. Tässä on kysymys lasten kohtalosta ja meidän täytyisi hoitaa tämä asianmukaisesti niin, että Euroopan parlamenttikin tässä on osallisena. Kiitos. Kiitoksia edustaja. Sitten Martina Andersson. thank you. The harrowing images from Gaza is a stark reminder. Gaasan kauheat kuvat muistuttavat meitä siitä, että lapset ovat haavoittuvaisia silloin, kun he eivät ole kansainvälisen ihmisoikeussuojelun keskiössä. Lapset on asetettava paljon selkeämmin lainsäädäntö- ja politiikkatyössämme työssämme etusijalle. Ja niin monella tavalla he yleensä jäävät kuulematta, kun hallitukset ja Euroopan unioni ryhtyvät talouspolitiikkaa toteuttamaan, niin usein käy niin, että lapsen edut unohtuvat. Tämä kävi ilmi Belfastissa lasten köyhyyskonferenssissa 10.11. Irlannissa äänestettiin kansanäänestyksessä, että pitäisi muuttaa lasten kohtaloa ja sen takia hallituksen ryhtyä toimiin perheiden ja lasten hyväksi tämän askel eteenpäin. Kun kansallisia suhteita ja matkustelua on ollut yhä enemmän, tämä on johtanut siihen, että nopeasti myös kansainväliset lapsitappaustapaukset ovat lisääntyneet. Siksi Haagin kansainvälinen lapsikaapaus yleissopimus on tärkeä osa lasten suojelupuitteita. Tällä tavoin kaapatut lapset voidaan nopeasti palauttaa omaan asuinmaahansa. Nyt on kuitenkin huolia siksi, että jotkut tapaukset ratkevat hyvin hitaasti ja jotkut eivät ollenkaan. Se, että neuvosto ei ota mukaan kolmansia maita, ei anna niiden tulla mukaan. Tämä on todellinen skandaali tähän on tultava loppu. Aivan tarpeettomasti tässä lapset asetetaan vaaraan ja heitä voidaan syyttää siitä, että he eivät ennaltaehkäise lapsikaappauksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Zwifka. Bardzo dziękuję. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, można powiedzieć, jest kuriozalna. Nykyinen tilanne on todellakin aika erikoinen. Tässä on kyse tärkeästä kysymyksestä ja on myönteistä se, että haluamme hyväksyä nämä maat jäseniksi ja sitten toimielinten väliset kiistat estävät sen. Tämä on aivan skandaalimaista. Tämänpäiväinen keskustelu on neuvostolle suunnattu pyyntö ottaa tämä asia viimeinkin vakavissaan ja käydä tämän käsiksi tähän asiaan, joka on hyvin vakava monien lasten ja vanhempien kannalta. Jos olisin kallellani salaliittoteorioiden suuntaan, niin sanoisin, että neuvosto on, on junaillut tämän keskustelun parlamentin kanssa tiettyjä tarkoitusperiä varten. Euroopan parlamentin kanta tähän asiaan on hyvin selkeä. Ja ja komission samoin sen mukaan unionilla on yksinomainen toimivalta, ulkopoliittinen toimivalta valta näissä asioissa. Ja komissio toteaa, että neuvoston pitäisi tehdä päätöksiä. Olen samaa mieltä. En ymmärrä, miten kolmansien maiden, kolmansien osapuolten on niin vaikea päästä osallisiksi tähän sopimukseen. Prosessi ei muutenkaan ole mitenkään nopea ja nyt se vaikeutuu entisestään. Toivon, että kaikki ne, joilla on jotakin mahdollisuuksia vaikuttaa tähän asiaan, tekisivät nyt kaikkensa, jotta näin tärkeässä asiassa saataisiin liikettä aikaiseksi. Päästetään nämä kahdeksan maata mukaan yleissopimukseen, joka tuo oikeudellista selvyyttä hyvin tärkeään sopimukseen, joka koskee lapsikappausasioita. Toivon, että sopu löytyy mahdollisimman pian, sillä muuten tämä menee aivan naurettavaksi. Tästä syystä Euroopan parlamentti vetoaa neuvostoon, jotta se ryhtyisi hakemaan varsin todellista ratkaisua tähän kysymykseen. Kiitoksia ja nyt sitten puhujat ilman puheenvuorolistaa. Kaksi puheenvuoropyyntöä on esitetty. Ensinnäkin Pase Esku din păcate deplasarea sau reinerea ilicită a unui copil Kiitos, Kun lapsia kaapataan, niin tämä tapahtuu valitettavan usein. Ja täytyisi pyrkiä siihen, että toinen vanhemmista poistuisi maasta ilman, että toinen vanhemmista on antanut siihen luvan. Tässä täytyisi ennen kaikkea ottaa lasten etu huomioon. Oikeusjärjestelmät tulisi sopeuttaa niin, että niissä otetaan lasten etu huomioon. Lapsilla on suuria ongelmia kaappauksen jälkeen. Siksi haluaisinkin esittää teille kysymyksen komission jäsen. Osaatteko arvioida, kuinka paljon tällä, tämän tyyppisiä tapauksia on ja voisiko komissio huolehtia siitä, että äh, nämä esteet saataisiin poistettua? Äh, Anteeksi, että näin myöhään tulin mukaan tähän keskusteluun. Varapuheenjohtaja Reding, mielestäni meillä on hyvä yhteys tässä. Kyse on Oliver, Oliver Bair, Bailhartista, itävaltaislapsesta, joka on kaapattu Tanskaan. Haluaisin sanoa, että lapsikaappaukset ovat pahin mahdollinen rikos riippumatta siitä, tapahtuvatko ne EU-jäsenvaltioiden kesken vai kolmansiin maihin nähden. Ja jos nyt vain pyörittelemme peukaloitamme, niin teemme pahaa näille lapsille. Ja siksi pyydän, että ryhdymme toimiin tässä asiassa paitsi kansainvälisellä tasolla, niin myös eurooppalaisella. Miten voimme odottaa, että kansainvälisesti saamme asian toimimaan, jos emme Euroopan sisälläkään siihen pysty? Kiitoksia. Nyt ei ole muita puheenvuoroja tähän vaiheeseen, joten varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Loppupuheenvuoro. Puhemies, en vähempää odottanutkaan parlamentilta se, mitä parlamentti nyt sanoi näin selvästi, on paikallaan. Minä olen todella yllättynyt, sillä minkä tahansa asian tiimolta voidaan käydä toimintavälistä taistoa, mutta ei lasten asiasta, jos on yksikin lapsi, joka tämän institutionaalisen taiston vuoksi joutuu vaaraan, niin tämä on liikaa. Tässä on kyse lasten elämästä ja meidän on nyt todellakin lopetettava tällainen pelaaminen. Tämä on viestini jäsenvaltiolle. Toivottavasti se menee perille ja myös Euroopan parlamentin viesti menee perille. Ja kiitos siitä, että olette auttaneet minua taistelemaan tässä asiassa. Kiitos. Keskustelu päättyy tähän puheenvuoroon ja asiasta äänestetään huomenna kello 12. Sitten siirrymmekin seuraavaan asian esityslistalla. Mulder